puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5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 vastaan, Tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. yksi puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. kaksi kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvää. me tämä koneellisesti johdonto osan viitteestä 17b, tarkistus 4. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 24 vastaan, hylätty, 4 tyhjä Sitten meillä on aluekehitysvaliokunnan lausunto Regi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi, äh, regi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näitä on vielä kolme. Regi 7, 8 ja 9, jos teille sopii, otetaan ne yhtenä ryhmänä. Hyvä, tämä sopii siis kaikille. Nämä kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kansainvälisen kaupan valiokunta Inta yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre. Itre 3 ja 4. Jos teille sopii, otetaan ne yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja voisimme ehdottaa nyt, että myös kaikki ITREn tarkistukset 6, 8, 10, 11, 12, 15. Ah, ei sovi, että otettaisiin yhdessä, joten yksitellen. ITRE 6 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. ITRE 8 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. ITRE 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kompromissi itre puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksikymmentä neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 0 vastaan, 6 tyhjää. Tämä on laajalla enemmistöllä hyväksytty, joten onnittelut esittelijä Unguranulle. Seuraavaksi Gallerin mietintö. Tämä koskee kestävää EU-politiikkaa pohjoisempia alueita varten. Kompromissi yksi ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6-6 on vedetty pois. 6-7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81, 84 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 9.3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 8. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99, joka on yhteensopiva kompromissi kahdeksan kanssa puole, puolesta äänet. Vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. 99 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25-25 äänin hylätty. Juuri ja juuri. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. Mutta en ole varma. Otetaan tämä sähköisesti. 112 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan. No, ei tullut selväksi. Koneellisesti 117. Ja nostakaapa käsi kunnolla ylös, ettei mene aikaa hukkaan. Viisi. Niin, 40 vasta ääntä, että selvästikään nostanut kättä ylös. Tämä on hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 122 puolesta vastaan. En saanut selvää. Luulen, että se oli hylätty, mutta en ole varma. 122 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <laughs> Onko tämä nyt jokin vitsi? 43 tai kahdeksan puolesta, eli selkeästi hylätty. Haluatte, että teen täällä tänään vähän lisätöitä. Hylätty siis. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 Siihen liittyy esittelijän suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 146 142 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan. Näyttää selvän hylätty. No hyvä, tarkistetaan. 142 äänestys alkaa. Niin kyllä tässä nyt hieman epäilyjä syntyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä 2725. Eli oikeassa olitte. Sitten 143 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 144 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää, Hylätty. 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 150 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 163. Ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme kuusi puolesta vastaan, vast, tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi ja kolmonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä ja kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt ehdottaisin, että 8, 9 ja 10 otetaan yhdessä. Sopiiko teille? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppupäätöslauselma. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielisesti. Ei yhtään vastaääntä. 46 puolesta, 7 tyhjää. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelu tässä galerille.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 Seuraavana kohta seitsemän neuvottelut EUn ja Libyan puitesopimuksesta esittelijä Gomes. Tarkistus 25 on vedetty pois, joten äänestämme suullisesta tarkistuksesta yksi, joka on esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta. No tarkistetaan. Tarkistus 31. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 vastaan, 25, 26 eh, vastaan, 25 puolesta, hylätty. 32 puolesta. Nyt on tullut puheenvuoropyyntö. I vote for. Voisitteko äh, ottaa ääneni huomioon, koska minä en minä väärin, painoin väärää nappulaa. Va bene, eh, anche con il suo voto andiamo in pari e quindi non su... No, teidänkään äänenne avulla tässä ei kynnys ylity, joten tämä on hylätty. No, Abbiamo votato il 31, no? 32. Eh, 32 eh, voti favorevoli. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33. Suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan. No en ole nyt varma. 39 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 4, 5, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. No, ei ole selvä. Koneäänestys 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Tämä ei ollut aivan selvää. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Eikä taaskaan tullut selväksi. 48. Kokeillaanpa uudelleen koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No 26-27 yhdellä äänellä hylätty. Sitten 49 puolesta. Vastaan. Hylätty. 50. No, jos haluatte tarkistaa 49, aikaa tässä kyllä hukataan, mutta otetaan se silti koneellisesti. 49 Äänestys päättyy. No, minulta tätä pyydettiin. 40, 24, 28 äänin hylätty. 50 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty, mutta eipä tämä nyt aivan varmaa ollut. 51. Koneäänestys alkaa. Äänestys 51 päättyy. 27, 25. Juuri ja juuri hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tämäkin on hieman epäselvä. 52. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 26-24. 5-3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5-5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5-8. 5 hyväksyttiin. Ei, se hylättiin. Eli 5-6 pitääkin äänestää. 5-6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57. puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 58. puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 59. puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty. 61 on vedetty pois. Seuraavaksi kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se on hylätty, mutta en ole varma. 11 koneellisesti. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 11. Äänestys päättyy. 29 vastaan 23 puolesta hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan, tyhjää. No, en ole varma. Otetaan 17 koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 vastaan, 26 puolesta, eli tämä olikin hyväksytty yhdellä äänellä. 18 puolesta. Vastaan. No, luulen, että tämäkin olisi hylätty, mutta en nyt ole varma. 18. Koneäänestys alkaa. Vieläkö äänestätte? Äänestys päättyy. 27 vastaan, 25 puolesta hylätty. 19 puolesta vastaan. Näyttäisi olevan sama tilanne kuin aikaisemmin, mutta tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa 19. Äänestys päättyy. 29 vastaan 24 puolesta hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. No nyt oli selkeämpi tilanne hyväksytty. 21, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdesta neljästä äänestetään puolesta vastaan tyhjää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 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Joku juo siellä vielä kahvia. No niin, nyt todella hieno tulos. 52.0, eli tämä on se uploadit. Varsinainen riemuvoitto esittelijälle. Nyt viiden minuutin tekninen tauko ja sitten jatkamme äänestyksiä. Muistakaa ottaa kortti mukaan.

Eh, colleghi, per favore, urlo. Niin, hyvät kollegat, pyydän, hyvät kollegat, meidän täytyy aloittaa, koska aikaa on vähän. Tänään Tänään meidän keskustelemme siitä, mitä edistysaskeleita on Turkin osalta vuonna 2010 sattunut. Esittelijä on Rova Omenroiten, joka varmastikin istahtaa aloittaakseen puheenvuoronsa. Sekunti annetaan aikaa eh, Rova Omenroittenille, että hän asettuu paikalleen. Eh, pari asiaa vielä ennen kuin keskustelu alkaa. Haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 10. tammikuuta 2011. Ja toinen keskustelu päätöslausumaluonnoksesta ja tarkistuksista käydään ensimmäinen helmikuuta. Kolmas keskustelu ja valiokuntaäänestys taas ovat 10.2. Ja nyt annankin viideksi minuutiksi puheenvuoron esittelijä Omen Rautenille. Olkaa hyvä. Meneer de voorzitter, meneer de voorzitter, dank u, eh, dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja. No jo muutaman päivän teillä on ollut tämä uusi tekstini. Niin minä olen laatinut tämän mietinnön siltä pohjalta, mitä komission asiasta raportoinut. Ja minun on ollut keskustelu ei pelkästään Brysselissä, mutta myös Turkissa – Olen seurannut Turkin mediaa hyvin läheltä ja näin olen pystyn esittelemään en mainosta pelkästään kielteistä kehitystä, mutta, vaan myös, mutta myös myönteiset kehityspiirteet. Ja teen tämän mainitsemalla muutaman prioriteetin. Aikaisemmassa mietinnössä kiinnitin huomiota siihen, että minusta ensimmäinen prioriteetti meidän yhteistyössämme ja siinä, että päästäisiin eteenpäin Turkin kanssa, ovat Kööpenhaminan kriteerit. Syy tähän on se, että Kööpenhaminan kriteerit ovat meidän toimintamme ytimessä, koska kaikki ne, jotka haluavat liittyä meihin – niiden täytyy sitoutua näihin kriteereihin. Me puhumme demokratiasta, kansalaisoikeuksista, oikeusjärjestyksestä ja puolueettomasta oikeuslaitoksesta. Nämä puheenjohtaja ovat niitä yhteisiä arvoja, ja nämä kriteerit, kriteerit ovat sellaisia, joiden kaikkien uusien hakijoiden täytyy täyttää. Silloin kun me puhumme tällaista maasta kuin Turkki, minusta on tärkeää painottaa näitä poliittisia kriteerejä. Pääongelma onkin Kypros. Jos tämä saadaan ratkeamaan, pääsisimme aimo askeleen eteenpäin. Nyt kun me puhumme siitä, että saadaan poliittiset realiteetit toteutumaan – poliittiset kriteerit toteutumaan, se edellyttää uudistuksia ja uudistukset maan sisällä ovat ensimmäinen asia, johon nyt tässä keskityn. Kärjistyminen, polarisaatio, viivästyttää asioita, tällainen polarisaatio on näkymässä poliittisten puolueiden ja instituutioiden tasolla ja koko yhteiskunnan sisällä Turkissa. Tämä taas vaikuttaa itse uudistuksiin. Minusta ja demokratia, demokratisoitumisen ja uudinaikaistamisen jatkumisen kannalta Turkin yhteiskunnasta täytyy löytyä halukkuutta löytää konsensusta ja kompromisseja. Minulla on sellainen tunne, että kansalliskokouksilla on keskeinen rooli Turkissa tässä suhteessa. Ja ei nyt sinänsä mitään, tässä ei mitään sinänsä uutta ole, mitä sanon tässä. Meidän täytyy huolehtia tasapainosta. Meistä poliittisten puolueiden täytyy kyetä puhumaan keskenään. Meillä ei voi olla sellaista tilannetta, että voittaja saa kaiken. Täytyy olla konsultaatioita, neuvonpitoa opposition kanssa myös. Ja täytyy olla tällainen tasapainoinen tilanne yhteiskunnan sisällä ja myös kansalliskokouksessa. Tämä on ensimmäinen kommenttini. Ja sitten toisekseen täytyy saada järjestelmällisiä uudistuksia. Viime vuonna olin aika innostunut demokraattisesta avautumisprosessista. Oli näkyvissä avautumista tiettyjen yhteisöjen tasolla, mutta myös kurdien suuntaan. No paljon on sanottu ja paljon on tehty ja paljon on kommentoitu, paljon on tullut myönteisiä ehdotuksia ja eleitä, mutta en kuitenkaan näe mitään järjestelmällistä seurantaa. Se, mitä minä teen tässä mietinnössäni, on se, että minä vetoan tämän demokraattisen avautumisen puolesta, joka vaikuttaa laajalti koko Turkin yhteiskuntaan. Ja sen täytyy näkyä todellisuudessa. Edelleenkin on ongelmia, lainsäädännön täytäntöönpanon kanssa on hyvää lainsäädäntöä paperilla, mutta täytäntöönpano on ollut ontuvaa. Ja äh, tässä täytyy päästä eteenpäin. Perustuslaista on puhuttu useaan otteeseen. Olemme havainneet, että ne asiat, jotka, joita on pantu kansanäänestykseen, ovat askelia oikeaan suuntaan. Mutta mutta se täytyy näkyä koko perustuslaissa. Sitä täytyy uudistaa. Olen puhunut opposition edustajien kanssa ja näyttää olevan sellainen käsitys, että, että siellä tarvitaan uutta perustuslakia, joka käsittelisi kaikki, kaikki asioita järjestelmällisestä. Ja toivonkin, että vaalien jälkeen voitaisiin palata tähän prosessiin. Ja sitten ehkäpä muutama myönteinen asia joita täytyy minusta alleviivata. Minusta kyllä armeijaa valvotaan siviilivoimin nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten toinen asia on lehdistön ja median vapaus. Olen huolissani siitä paineesta, painostuksesta, joka kohdistuu lehdistön vapautta ja ilmaisuvapautta kohtaan. Jos tarkastellaan artiklaa 301 sitä on muutettu. Meillä oli kysymysmerkkejä tässä tällä kohdalla, mutta se toimii käytännössä, mutta siltä ollaan huomattu niin viranomaisen painostuksesta ja oikeuslaitoksen toimien myötä on tendenssiä suuntautua itse, itse sensorointiin, sensuurin suuntaan. Ja on sanottu siellä, että demokratiassa tarvitaan mielipiteiden moninaisuutta, täytyy saada moni, monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta. Naisten oikeuksiin olen niin ikään keskittynyt ja pitäisi pyrkiä parastamaan koulutusjärjestelmä erityisesti naisten ja tyttöjen osalta. Komissio on havainnut, että edelleenkin on 200 000 tyttöä, jotka eivät käy edes peruskoulua. Olen maininnut kotiväkivallan ja tällaiset kunniamurhat, kunniasurmat. Siinäkin on jotain tapahtunut, mutta riittävästi ei. Lainsäädäntöä ei valvo, lainsäädäntöä ei näy käytännössä. Jotakin täytyy tehdä lainsäädännön täytäntöpanon suhteen käytännön tasolla. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja. kestävästä kansalaisyhteiskunnasta. Joitakin uusia oikeuksia on tullut näiden perustuslain uudistusten myötä, mutta toteaisin, että Turkin, Turkin Äh, yhteiskunta yrittää päästä äh, sosiaaliseen vuoropuheluun äh, työnantajien ja työntekijöidenkin välillä, että ne istuisivat saman pöydän ääreen ja yrittäisivät saada maata vietyä eteenpäin. Ja sitten ympäristön suojelua on siihen, me olemme kiinnittäneet, halunneet kiinnittää tähän huomiota – Ja sitten tämä pöytäkirja Kyproksen suuntaan suhteen, tässä ei ole tapahtunut oikeastaan mitään. Sitten ulkopolitiikassa Turkki on keskeinen tekijä tuolla alueella. Myönteistä kehitystä on tapahtunut, mutta haluaisin enemmän koordinaatiota Turkin ja Euroopan välillä. Tähänkin pitäisi päästä. Tässäpä tämä minun osaani. Niin kuin aikaisemminakin vuosina, tärkeää on se, että, että saamme lähetettyä selkeän viestin. Pyydänkin, äh, odotankin yhteistyötä teiltä ja keskustelussa varjoesittelijöiden kanssa yritän varmistaa sen, että saamme, äh, saamme selkeän linjauksen tähän mietintöön. Kiitos. Grazie. Kiitos Omen Raelten nyt varjoesittelijä Obiols, kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, olen lukenut hyvin tarkkaan tämän mietinnön ja aivan kuten aikaisempinakin vuosina tämä näyttää olevan hyvin laadukas teksti ja se varmasti saa laajan enemmistön parlamentissa. Siinä käsitellään Turkin edistymistä, mm, kun se on matkalla kohti EUn jäsenyyttä. Me, meidän täytyy tarkastella tätä entistä paremmin ja jättää sitten jotakin tarkistuksia. Uskon kuitenkin, että joitakin kohtia tulisi hieman vielä korostaa entisestään. Näitä esittelijä jo toikin esiin. Ensinnäkin se, että uudistusprosessiin saadaan mukaan mahdollisimman suuri konsensus mm, hallituksen ja opposition välillä ja koko Turkin yhteiskunnassa. Uudistukset ovat tänä vuonna edistyneet. Perustuslakia on uudistettu ja kun tätä arvioidaan kyllä myönteisesti, niin olemme pahoillamme siitä, että hallitus ja oppositio eivät ole päässeet laajempaan sopuun, eikä uudistukset ole, ja sitä, että uudistukset eivät ole olleet tämän laajempia maassa. Haluaisin, että puheenjohtajisto pohtisi sitä, että tarkistukset voisi jättää päättää viikkoa myöhemmin. Tässä aikaraja on nyt 10. tammikuuta. Se taitaa olla ensimmäinen työpäivä lomien jälkeen, joten viikko lisäaikaa ei olisi mitenkään pahitteeksi. No ei, questa. Hyvä, otamme tämän ehdotuksenne huomioon. Katsotaan, mitä voimme tehdä. Landsdorf kaksi minuuttia. Äh, Puheenjohtaja, minäkin haluan kiittää totutun hyvästä mietintöluonnoksesta minusta. Joiden tässä kappaleessa A on kirjoittu se konsensus, niin kuin se näkyy tässäkin talossa, nimittäin keskustelut avoimessa hengessä, joita EU ja Turkki ovat käyneet. Se on vaikea prosessi, jossa päättymisajankohta on auki. Teksti on tietyltä osin kriittinen, minusta se on oikein näin. Sanon tämän liberaalina, että on ja olen kiitollinen esittelijälle siitä, että erityisesti kysymys lehdistönvapaudesta ja mielipiteenvapaudesta Turkissa on, kuuluu Kööpenhaminan kriteerien piiriin. Tämä on meille yksi ydinasia. Ja itse asia, niin kuin sensuuri, josta puhuttiin, on sellainen asia, joka huolestuttaa. On ollut boikottivetoomuksia pääministerin suulla tiettyjä medioita kohtaan on ollut tuomioita kustantajia kohtaan, jotka ovat julkistaneet, julkaisseet kriittisiä, siis hallitukselle kriittisiä lehtiä. Ne ovat sellaisia asioita, jotka johtavat siihen, että lehdistömaisema ei kehity myönteisesti Turkissa. Yhdestä asiasta täytyy sanoa, että rehellisesti sanoen olin todellakin turhautunut. Nimittäin jo vuositolkulla monissa keskusteluissa turkilaisten ystävien ja kollegojen kanssa, siis Turkin parlamentin kanssa on puhuttu aina siitä, että 10 prosentin kynnys parlamenttiin pääsyyn. Se täytyy toki poistaa. Ei ole mitään muuta maata OECDn alueella, jossa olisi näin korkea äänikynnys. Se täytyy poistaa. Uudistusten myötä ei ole tehty edes, edes perustuslakimuutosta tai lakimuutosta parlamentissa tässä suhteessa. Minusta tämä kuitenkin, ja sitten oppositiovetomukset polarisaation poistamiseksi, niin ne heijastelevat myös tätä turhautumista, ellei hallitus ole valmis etenemään tällä tiellä. Muilta osin haluan olla samaa mieltä kollega Viusin kanssa, että tämä, että tämä oli onneton päivä, onneton päivä näiden tarkistusten jättämisellä, että minusta tarkistuksen jättöaikaa pitäisi pidentää. Kiitos. Grazie, onorevo. Kiitos Lambsdorff ja nyt Flotre, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia Riia. Niin kuin joka vuosi tänäkin vuonna esitetty asiakirjan, joka on erittäin hyvin perusteltu, vakava ja tyhjentävä niistä kohdista, joita tulemme tutkimaan. Äärimmäisen miellyttävä meille työstää tällaiselta pohjalta eteenpäin aiheuttamme. Haluaisin esittää seuraava. Tässä yhteydessä eh, tilanne, jolla on ominaista eh, neuvottelut eh, Turkissa, joka on johtanut tiettyyn väsymykseen molemmin puolin. Haluaisimme lähettää viestin, joka olisi vielä selkeämpi, vielä perusteellisempi. Lähettäisimme viestejä joissa mm, ottaisimme tiettyjä kohtia esiin, joille antaisimme vielä enemmän korostusta kuin tässä e, mietinnössä, e, niin että tämä mietintö todella olisi hyödyksi, kun yritämme aktivoida yhteydenpitoa Euroopan unionin ja Turkin välillä e, samoin kuin turkkilaisten parlamenttikollegoidemme kanssa. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää siinä tilanteessa, jossa tällä hetkellä olemme. Esimerkiksi lehdistön vapaus ja median vapaus, samoin kuin ilmaisuvapaus, ovat perusoikeuksia yhteiskunnassa, kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa. Ja mielestäni meidän täytyy olla vielä selkeämpiä tässä suhteessa, arvostella vielä terävämmin tilannetta, jota ei voida hyväksyä tällaisenaan. Se täytyy sanoa vielä voimakkaammin ja osoittaa vielä paremmin vielä enemmän, ehkä ei paremmin, mutta enemmän ainakin, ne huolenaiheet ja vaatimukset, joita meillä on tässä peruskysymyksessä. Voisimme mielestäni myös samalla tavoin tukea vielä enemmän uudistusprosessia, joka koskee perustuslakia huomauttaen, ja tätä korostaisin erityisesti, että meidän ei pidä säästää poliittisia ponnistuksiamme, meidän poliittista lainmukaisuuttamme, jotta ravistelisimme näin lainausmerkeissä jäsenmaita, neuvostoa, jos näin on tarpeen. Erityisesti, että tukisimme voimakkaasti perustuslaillista uudistusta ja samalla pyytää selkeästi neuvostoa ryhtyä käsittelemään kappaletta 23 ja 24, joka koskee ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Enempää en aio tästä sanoa. Mielestäni Kyproksen kysymyksessäkin tässä on kysymys, joka mielestäni ei kuulu tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja tässä se, että pöytäkirja ei ole toteutettu, täytyy, se täytyy tuoda selkeästi esille, niin kuin teittekin. Ja meidän täytyy pyytää, että Euroopan unioni aktivoisi todella tämän säädöksen, niin kuin se on tehnyt Pohjois-Kyproksen osalta aivan samaan aikaan. Ja pyydänkin, että poliittinen viesti olisi voimakkaampi ja aktiivisempi jotta elvytettäisiin uudelleen keskustelut ja neuvottelut. Janna. Jannaku, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφη. Κύριος Puheenjohtaja, minä haluan esittää kollega Omen Roittonille onnittelut tästä vuosittaisesta raportista mietinnöstä, jossa kirjataan edistysaskeleet mutta myös kielteiset asiat. Esimerkiksi se, että Kyprosta ei ole tunnustettu. Se, että jäsenehdokas, joka ei tunnusta yhtä jäsenvaltiota, niin <laughs> sehän on aika huomio silmiinpistävää. Toukokuussa 2010 oli korkean tason kokous, jossa perustettiin ministeri- ja valtiosihteeriryhmä, joka sitten tuli äh, Ateenaan äh, vaalimaan hyviä naapurussuhteita, hyviä suhteita, mutta eteenpäin ei menty, jotta, jotka, jos oltaisiin voitu jatkaa äh, ylilentoja helpommalla tavalla. Ja nämä ylilennot edelleenkin jatkuvat ja onkin äärimmäisen tärkeää puhua tästä asiasta. Ja tämä on minun viestini eh, esittelijälle. Bene, grazie onorevole Giannaco. Onorevole... Kiitoksia seuraavaksi ja Giorgio. Kiitos. Haluaisin kiittää Omen Räyteniä. Hyvät kollegat, me tietenkin seuraamme hyvin tarkkaan muutoksia Turkin yhteiskunnassa, demokratisoitumisprosessia ja rakenteelliseen perustuslakiin liittyviä muutoksia ja poliittisen ja sosiaalisen elämän muutoksia. Tästä on hyötyä Turkille, sen naapurimaille, mutta myös EUlle. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että tämä Omen Rautinen mietintö analysoi nykytilannetta aivan oikein, mutta siihen tulisi kuitenkin lisätä meidän kannaltamme hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin Kypros-kysymys. Tässä pitäisi hieman äh, kuvailla tätä ratkaisumallia, jota tässä vaaditaan – Famagusta täytyy myös mainita. Famagusta on kaupunki, joka on ollut 36 vuotta pelkkä aavekaupunki. Ja se on täysin raunioina. Se on eurooppalainen kaupunki, jonka historia nivoutuu hyvin tiiviisti yhteen eurooppalaiseen Euroopan alueeseen. Ehkä enemmän kuin muut itäisen välimeren alueet. Ja mietinnössä täytyy mainita, että Famagustan asukkaiden täytyy päästä takaisin kaupunkiin. Ihan sama muuttaako sinne nyt sitten turkilaisia tai Kyproksen kreikkalaisia, mutta kaupunki täytyy avata uudelleen. Ja sitten nämä lennot Kyproksen eteläosien yli. On uskomatonta, että tällaisia ylilentoja edelleen harjoitetaan ilman oikeuksia. Kiitos. Seuraavaksi Salavrakos, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella Rova Omen Reutenia hän on laatinut äärimmäisen tasapainoisen mietinnön. Hän on painottanut niitä alueita, missä Turkki on mennyt eteenpäin, ja hän on painottanut tai korostanut niitä alueita ja aloja, joissa Turkki on edelleen jäljessä. Tiedätte, että olen seurannut näitä asioita jo monta vuotta, ja uskon, että Erdoganin hallitus ottaa te askeleita eteenpäin, mutta samaan aikaan me olemme havainneet, että on monia valtakeskittymiä tuossa valtavassa maassa. On sellaisia valtakeskittymiä, jotka luovat sellaisia tilanteita, jotka ovat paradoksaalisia ja kummallisia. Ja se, se, tässä on seuraavia asioita. Meillä on, meillä on virallinen Erdoganin hallitus, joka ojentaa kätensä ympär, ystävyyden kätensä naapurimaille. Herra Davut, kun eh, ulkoministeri sanoi, että ei ole mitään ongelmia koko alueella. Tämä tahtoo yhtäältä, mutta taas toisaalta on tässä, siellä loukataan Kreikan ilmatilaa aseellisilla, aseistetulla lentokoneilla. No. ja sitten ilmailun pääesikunta on lausunut, että 18 turkkilaista eh, hävittäjää tun, tunkeutui eh, Kreikan ilmatilaan, ilmatilaan ilman eh, ennakkolupaa. On tapahtunut 14 ri, rikkomusta Ateenan ilmatilassa ja 13 le, tällaista ilmatilan loukkausta on tapahtunut Lesbosin ja muiden ja Kiosin saarten yläpuolella. Minusta tämä ei auta Äh, mitenkään äh, näissä jäsenyyden näköaloissa, eikä se myöskään äh, kohenna naapurussuhteita. Ja tämähän se ongelma Turkin käyttäytymisessä on. Ja kyllä minä ymmärrän, että on, on, ollut, on tehty uudistuksia perustuslakiin, ja tämä osoittaa, että ainakin yhteiskunnan tasolla, Turkin yhteiskunnan tasolla, Erdogan on luotettu mies. Minä toivon, että tämä luottamus, eh, joka näkyi kansanäänestyksessä, että siitä myös eh, hyödytään. Eh, Erdoganin täytyisi käyttää tätä luottamusta ja kansalaisten tukea. Erdogan ei ole kuitenkaan tehnyt kaikkea. Ja Turkin viranomaisten pitäisi nyt ottaa tilaisuudesta vaarin. Turkin täytyy elää maailmassa yhdessä muiden kanssa. Ja maailma on valmis hyväksymään Turkin eh, elämään rinnalleen, mutta Turki, Turkin täytyy myös ymmärtää tämä, koska Turkki ei näytä ottavan huomioon mitään muita toimijoita. Kiitos. Seuraavaksi Howitz, kaksi minuuttia. Kiitoksia, Ruva Omenroitten. Tämä, tämä on tässä otettiin tärkeitä asioita esiin, kuten moniarvoisuus ja poliittisten puolueiden läsnäolo ja niin poispäin. Mitä hän ei kuitenkaan puhunut siitä, että meidän täytyy puhua kilpailuvulusta ja näihin keskusteluihin. Meidän täytyy ajatella myös tätä puolta, kuten myös eh, meidän täytyy käsitellä tätä asiaa täysistunnossa neuvoston kokouksen jälkeen. Meidän täytyy myös mainita Baroness Ashtonin työ Turkin osalta, mitä taas tulee tarkistuksiin kohdassa viisi. Meidän täytyy muistaa perustuslaki, kansanäänestyksen täytäntöönpano, erityisesti oikeuslaitoksen kohdassa kahdeksan, kahdeksan ilmaisuvapaus, tässä tarvitaan laillisia uudistuksia on tehty, mutta ne täytyy panna täytäntöön. Muun muassa syyttäjälaitoksessa sitten kohta 18 ei pidä paikkansa, että ei, ei oltaisi menty eteenpäin uskonnonvapauden osalta, mutta hän puhuu, että hän mainitsi tässä tietysti uskonnolliset sitten kohdassa 23, meidän pitäisi meidän pitäisi kiinnittää huomiota näihin kunniasurmiin. Ja niitä on nyt paljastumassa yhä enemmän. Ja tämä on oikea lähestymistapa tässä kohta 28. Tässä pitäisi puhua näistä ää, ää, 29 meidän pitäisi muistaa myös suhteet Iraniin. Sitten Kyproksesta ei puhunut, tämä on hyvin vaikeaa saada tasapainoista kompromissia tässä asiassa. Omassa ryhmässämme niin viime äskettäin onnistuimme sen mukaan lukien kyproksalaiset kollegamme, me pyrimme hakemaan konsensusta heidän kanssaan, samalla pyrimme rakentavaan tapaan äh, suhtautua loppuäänestykseen. Ja tämä, tämä ja pyydänkin Rova Omen Roittenia tekemään tämän valiokunnan puolesta kokonaisuus. Minusta meidän täytyy, meidän täytyy, joukkojen poisveto on sellainen, että voitaisiin saada parempi tapa käsitellä näitä asioita. Meidän pitää vähentää militarisointia ja esittelijä ja esittelijä, että minä haluan vahvasti sanoa, että meidän pitäisi pidentää, meidän täytyy saada enemmän aikaa ryhmien sisällä käytävää neuvonpitoa varten. Grazie, onorevole. Kiitos. Sitten Kassulis, kaksi minuuttia. Where is this thing? It was fine. Thank you, Chairman. Um, well, I want... Kiitos puheenjohtaja. No, haluan onnitella Rova Uumenia, joka on esittänyt hyvin tasapainoisen ja objektiivisen arvion tässä mietinnössä ja korkean tason teksti, niin kuin Hela Lamsen totesi, nämä asiat tässä mietinnössä ovat ensinnäkin Kööpenhaminan kriteerit, ja siksi me olemme yksimielisesti äh, huolissamme, tästä, huolissamme äh, uskonnon ja lehdistön vapaudesta ja uskonnollisten vähemmistöjen asemasta ulkopolitiikasta. Haluan ilmaista huoleni uuden äh, politiikan suunnasta Iranin, Iranin ja Israelin suuntaan. Ja toistankin, että mitään ei ole tapahtunut. Ja, ja se edistys, joka oli pikemminkin fiktiivistä eikä tietenkään todellista, mutta haluan sanoa kaikille täällä, että se ongelma, joka koskee näiden neuvottelulukujen avaamista Turkin kanssa, on ilmeisestikin se, haluttomuus hyvä käyttää ankarapöytäkirjaa, joka on jäädytetty. Siinä on kahdeksan kappaletta lukua on jäädytetty ja muita ei ole ja näin ole mitään kappaleita ei voida avata. Ja meidän pitää olla varovaisia meidän viestiimme kanssa. Me haluamme olla vähemmän kriittisiä Turkin suuntaan. Me haluamme olla kriittisiä Turkin suuntaan ihmisoikeusasioissa, ja me haluamme tasapainottaa tämän tilanteen Kyproksen osalta, mutta onko meillä keinoja tässä neuvotteluprosessissa? On syytä miettiä sitä kollega. Grazie, onorevole Kasulides. Kiitos. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, niin neuvoteltuani tässä sihteeristön kanssa voimme lykätä viikolla, eli 10. päivästä 18. päivään kello 12 tarkistusten jättämisen määrä ajan. Näin voimme täyttää teidän pyyntönne siitä, että määräaikaa tarkistusten osalta lykättäisiin. Mavro Nikolas, seuraavaksi kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluaisin omalta osaltani esitellä, onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Ja haluaisin keskustella ja puhua nyt ainoastaan Kyproksen kysymyksestä, Kyprosongelmasta. Ja haluaisin ehdot, tai haluaisin, että todella pyrittäisiin ratkaisuun ja tämä johtuu tai riippuu hyvin paljon siitä, miten Turkki suhtautuu mietittyjen alueiden äh, asutuksen purkamiseen. saaren pohjoisilla alueilla. Ja äh, tähän todella täytyy kiinnittää huomiota, jotta ongelma saadaan ratkaisua. Jos miehitystä jatketaan, se heikentää Kypros-kysymyksen ratkaisua. Ja jo nyt suurin osa miehitetyn alueen väestöstä on turkkilaisia, ei Kyproksen turkkilaisia. Ja haluaisin muistuttaa, että on ollut myös tarkistus, jossa tätä asiaa käsiteltiin. Tämä oli Svobodalta. Ja olisi hyvä, että tässä mietinnössä voitaisiin ottaa tämä myös esiin. Luen englanniksi. Turkin äh, Kyproksen äh, äh, viranomaiset luopuvat näistä Turkin kansalaisten asettautumista saarelle, koska se jatkaisi vaan tämän tilanteen muuttumista vähentäisi kansalaisten mahdollisuutta tukeutua yhteiseen passiin. Rova Omen Räyten. Tämä on todella tärkeää ottaa tämä asia esiin Kyproksen kysymyksen ratkaisemiseksi. Peterle kaksi minuuttia. Hvala lepa, <clears throat> gospod eh, predsednik. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Minäkin haluaisin yhtyä onnittelijoiden virtaan, jotka onnittelevat esittelijä Omen Reutenia, joka on laatinut hyvin, oikein hyvän mietinnön. Olen kovin iloinen siitä, miten tyylikkäästi hän on, on tämän laatinut. Minusta täällä on kolme keskeistä viestiä. Ensinnäkin se, että tunnustetaan edistysaskeleet, Mone, monet asiat olivat monta vuotta sitten äh, täysin mahdottomia kuvitella. Ja näinä päivinä on tapahtunut paljon kehitystä. Totta kai me odotamme edelleen niiden täytäntöönpanoa. Toisekseen me odotamme dynaamista jatkoa uudistusprosessille. Ja kolmanneksi meidän täytyy muistaa ne vain ongelmat, jotka koskevat äh, näitä jäsenyyssitoumuksia. Totta kai Kypros on ollut tässä etusijalla ja totta kai tässä yhteydessä Turkki odottaa Euroopan unionilta tiettyjä toimia ja tekoja. Tämä me näemme eri valossa. Olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka uskovat, että tämä, tätä, edistymistä täytyy tukea ja meidän täytyy tukea niitä toimia, jotka mahdollistavat eteenpäin menon. Ja sama koskee perustuslain uudistuksia. Ja jos eteenpäin mene johtaa kärjistymiseen, niin silloin muutokset eivät saisi jatkua. Mutta poliittiset yhteydet parlamenttiryhmiin, parlamenttiryhmien ja, ja, ja Turkin puolueiden välillä täytyy tapahtua. Me tänä päivänä ymmärrämme äh, tilannetta paljon paremmin kuin aikaisemmin ja uskon, että tämä parlamentaarinen ulottuvuus, sitä täytyisi syventää. Ja lopuksi talous on myös mainittu näissä pykälissä. Minusta tässä ei ole kysymys pelkästään jo, Turkin talouden joustavuudesta. Meidän täytyy tunnustaa enemmänkin näitä Turkin saavutuksia. Minä haluaisin nähdä äh, näitä myös Euroopan tasolla. Ja minä täytyy myös muistaa, että Turkin talous yhdessä heidän edustajiensa kanssa, siellä on ollut hyviä yhteyksiä meidän kanssamme. Kiitoksia Peterle. Seuraavaksi Svoboda, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Mutta täytyy kuitenkin mainita näistä kappaleiden avaamisesta. Ei, me ei koske pelkästään Kyproksen kysymystä, vaan haluan jatkaa siitä, mitä Nikolas sanoi e, tästä muuhun muuttopolitiikasta ja Ankaran pöytäkirjasta. Turkikaan ei ole vielä tietyissä paikoissa valmis, eivätkä kaikki jäsenvaltiot ole valmiita. On moniakin tekijöitä, joissa emme pääse eteenpäin. Toiseksi minä painotan sitä myös, jota kollega Omen Roitten tässä hyvässä mietinnössä on todennut, että on tällaista konfrontaatiota puoluekentän sisällä. Joskin haluan todeta, että pääministeri Erdogan tämän kansanäänestyksen jälkeen painotti sitä, että se oli virhe, että ei menty laajemmalle pohjalle. Ja tämä lupaus täytyy nyt, tässä lupauksessa täytyy nyt muistuttaa, että se hänen täytyy kääntyä myös muiden puolueiden piiriin. Ja myös opposition täytyy olla avoin näille keskusteluille. Opposition sisälläkin on, on erilaisia mielipiteitä. Ja tuen sitä, mitä sanoit sosiaalista tai yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta sitten Armeniasta. Täytyy sanoa, että tämä uudelleen, uusi dialogi täytyy aloittaa. Totta kai Turkin täytyy ryhtyä toimiin tämän pöytäkirjan allekirjoittamiseksi. Tämä ei ole tietenkään helppoa, koska on siellä mukana myös Azerbaidžan Karabah, mutta siitä huolimatta täytyisi aloittaa, löytää uusi dialogi, joka on välttämätöntä. Ja lopuksi vielä tämä kysymys jos olen samaa mieltä. On liian vähän tapahtunut. Tahtoa on, askeleita on otettu, mutta Turkille täytyy olla rohkeutta mennä eteenpäin, vaikkakin eh, on taas puhuttu terroristitoimista, mutta Turkin täytyy uskaltaa jatkaa eteenpäin menoa. Kaiken kaikkiaan tämä mietintö on tasapainoinen, mitä taas tulee ulkopolitiikkaan Turkissa. Siinä siellä voi olla suuri mahdollisuus ajaa ulko, riippumatonta ulkopolitiikkaa, mutta sen mutta se täytyy tapahtua sopusoinnussa Euroopan unionin ulkopolitiikan kanssa, että ei saa ajaa ihan täysin itsenäistä linjaa siellä. Kiitos, Svoboda. Boskurt, seuraavaksi kaksi minuuttia. Thank you, Chair. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Ria Omenia tästä että hän kiinnitti huomiota naisten oikeuksiin tässä mietinnössä. Se on hyvin tärkeä asia jota, jota minä myös kaipasin omassa mietinnössäni. Olen hyvin kiitollinen siitä, että hän puhui kiintiöistä lopultakin, ja tuen sitä. Kiitos, kiitos Riia. Minun toinen asiani on tässä mietinnössä, on tietenkin paljon tästä déjà vu-tunnetta, mutta minä jäin kaipaamaan eräitä asioita, esimerkiksi tämä tilanne, ää, tämä huiviasia ja, ja sen asema yliopistossa niin poispäin. Ja sitten vielä jotakin kaipaamaan on kohtia tästä liittymissopimuksesta ja viisumidialogista. Kyllä on äärimmäisen tärkeää, Tur- tämä on tärkeää Turkille. Täällä puhuit, on Turkin kansalaisen tiettyjä oikeuksia liitännäissopimuksen myötä. Tässä, tästä on kuitenkin vaiettu. Komissio lupasi tutkia asiaa, mitä tämä tarkoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden kannalta. En oikein näe sitä tässä. Toivonkin, että jotain huomiota kiinnitettäisiin tähän viimeiseksi vielä. On selvää, että meitä kappaleet tai luvut loppuvat, ovat loppumassa neuvottelujen silmällä pitäen. Ja totta kai tämä osittain johtuu Turkista, mutta pitkältä se johtuu myös Euroopan unionin jäsenvaltioista – ja koska kappaleet ovat loppumassa, niin strategiaa tarvitaan, jotta voidaan selvittää, mitä voidaan tehdä, jotta neuvottelut saadaan jälleen liikkeelle. Tässäpä nämä. Ja kiitän Riiaa hänen tekemästään työstä. Kiitos. La par- Kiitos. Seuraavaksi Kovacev, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Rova, haluan kiittää Riiaa tästä tasapainoista mietinnöstä. Todellakin useimmat kohdat on mainittu tässä mietinnössä. Enkä aio toistaa sitä, mitä kollegani sanoivat, mutta kiinnitän huomiota kahteen asiaan. En, kohta 26, siinä tehdään yhteys energiakappaleen kappaleen avaamiseen. Ja tämä liittyy taas hallitusten välisen Nabokosopimuksen allekirjoittamisiin. Tässä ei ole kaikki, koska seuraava meidän täytyy kaikki Itävalta, Bulgaria ja muut Unkari ovat valmiita tukemaan tätä projektia, mutta näyttää siltä, että Turkki käyttää halukkuutta siihen, että, että voitaisiin avata tämä energiakappale neuvotteluihin. Enkä haluaisi nähdä, että tällaista välinettä käytetään Euroopan unionin painostamiseksi. Totta kai me haluaisimme avata energiakappaleen käsittelyn, mutta siitä ei saa kytkeä tähän Sitä ei saa kytkeä tällaisiin uhkavaatimuksiin, että ellei EU avaa energiakappaletta neuvotteluihin, niin sitten ei anneta tukea Nabokolle. Ja toinen, Armenian pöytäkirjan ratifiointi. Silloin kun tämä pöytäkirja allekirjoitettiin Sveitsissä, huomattiin, että, että ei mitään ennakkoehtoja ole äh, tämän vuodistokarapahin konfliktin osalta. Ja minusta tämä Tämä ei suinkaan luo luottamusta naapurivaltioissa. Me ehdotamme, että Turkki on EUn kumppani, mutta sen pitää se voi perustua ainoastaan keskinäiseen luottamukseen, ja keskinäinen luottamus tar- tarkoittaa loppusopimusten ja pöytäkirjojen kunnioittamista. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, Seuraavaksi Brepols, kaksi minuuttia. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Halusin sanoa Omen Räytynille, että mitä tulee näihin kriittisiin kohtiin tässä mietinnössä, niin olen suurimmasta osasta niistä yhtä mieltä. Erityisesti demokraattinen avautuminen on asia, jonka täytyy vielä käytännössä toteutua. Sitten tuolla kansanäänestys perustuslaista edellyttää, että jotakin myös täytäntöön pannaan. Ja koko perustuslakia täytyisi käydä läpi. Pelkät symboliset eleet eivät riitä. Ja lopuksi kurdikysymys. Muotoiluja täytyy tässä hieman terävöittää. Ja tulen vielä käsittelemään tätä. Tässä ei puhuta tästä niinkään. Arbakurissa on nyt valittu hyvin paljon kurdi edustajia, mutta kansanäänestyksessä kurdit sivuutettiin täysin. Ja sitten prosessi belgialaista ja tanskalaista TV-yhtiötä vastaan – tätä prosessia heitä vastaan niin jatketaan edelleen. PKK ei esimerkiksi ole puuttunut myöskään ase-lepokysymykseen. Eli meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että Turkin hallitus todella lähtee vuoropuheluun kurdiedustajien kanssa ja konkreettisiin toimiin siinä, että kaikille Turkin kansalaisille taataan perusoikeudet. Onorevole Gomez. Gomes, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. I'd like... Kiitos puheenjohtaja. Haluan niin ikään onnitella Riiaa tästä hyvin tasapainoisesta ja rakentavasta mietinnöstä. Minä olen samaa mieltä siitä, että pitää painottaa sitä, että ihmisoikeusluku on oleellinen ja olen aika huolissani siitä, miten, miten lehdistön vapaus ja ilmaisuvapaus etenee nyt semminkin, kun otetaan huomioon nämä Wikileaksin paljastukset ja se rooli, joka, joka Turkilla on ollut tässä näissä kirjoituslennoissa. Niin ikään katson nyt, että, ihmis, naisten oikeudet on keskeinen asia ja olen kiitollinen myös siitä, että Riia on myös tästä puhunut ja myös paine ratifioida kansallinen rikostuomioistuin sopimus on myös tärkeä asia tässä. Haluaisin puhua vielä Kiproksesta. Minusta on tärkeää, että me saamme oikean äänensävyn tähän viestiin, joka lähetetään Kiprokselle, mutta tärkeää on se, että tämä on myös, tässä on kyse EUn eduista. Emme voi sallia sitä, että tämä kysymys on edelleen keskeinen elementti, joka on haitallista eh, tämän EUn rakentamiselle, EUn tulevalle, tulevalle eh, ulko- ja turvallisuuspolitiikalle ja suhteisiin NATOon johtuneista ongelmista, joita nyt luodaan sen takia, että, että Kyproksen ongelma ei ratkea, ratkea. Tämä on minusta yksi prioriteetti. Ja sitten pyytäisin Riiaa, jos hän voisi kertoa meille hieman korruptiosta – ehkäpä siinä talous- ja sosiaaliluvussa, koska tämä on sellainen asia, joka havaitaan välittömästi esimerkiksi korruptio ja taksissa. Jos tämä jatkuu tällä tasolla, niin mitä sitten tapahtuu muilla tasoilla? Ja minä olen itse asiassa huolistunut korruptiosta EUn sisällä. Ja minä, minusta me emme saa antaa tässä periksi. Kiitoksia. Grazie, kaksi minuuttia. Mr. Chairman, I do congratulate... Haluan onnitella Ria oomen ruijtenia tästä mietinnöstä. Olen samaa mieltä hänen huolistaan eh, ja näistä eh, eh, esimerkiksi median vapaudesta. Demokratian vaje on edelleen olemassa naisten oikeuksissa ja syrjinnässä ja nollatoleranssissa, nollatoleranssissa kirjoitusta kohtaan meidän täytyy olla kriittisiä Turkin suuntaan, koska se on hakemuksen ja jäsenykseen pyrkivä maa, joka täytyy kunnioittaa EUn arvoja. Ja valitettavasti Turkki ei ole osoittanut mitään kunnioitusta näitä ihmisoikeuksia kohtaan ja eurooppalaisia arvoja kohtaan. Se ei ole allekirjoittanut lisäpöytäkirjaa ja se on kuitenkin pyrkimässä EU-hun. Se ei ole tunnustanut Kyprosta ja tämä on niinkään yksi velvoite, jos haluaa EU-hun. Siellä, siellä Kreikan kyproslaisten oikeuksia poljetaan ja siellä on tuhottu kirkkoja, jotka kuuluvat kuitenkin yhteisen eurooppalaiseen perintöön. Ja minusta Omenin mietinnössä täytyisi muistaa Kusta, ja myös tarve suojella Kyproksen perintöä. Ja lisäksi meidän pitäisi muistaa tässä myös nämä asutukset Kyproksella, jotka rikkoivat mikä rikkoo Euroopan neuvoston lausumia. Ja kyprokslaiset, jotka ovat kärsineet viimeiset 36 vuotta ja hyvät kollegat, meillä on 20 000 kreikan kyproslaista, jotka asuvat näissä kylissä. Ja nyt niitä on enää 300. EU pitäisi tehdä jotain tämän eteen. Meidän täytyy, Turkin täytyy lopettaa nämä väkivallan teot joka rikkoo ihmisoikeuksia Euroopassa ja koko maailmassa. conclude gli interventi Kiitos. Ja lopuksi Teo Karus, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Omen Röitenia näistä selkeistä poliittisista muotoiluista ja onnitella häntä niistä. Tässä annetaan pohjaa myös Kyproksen kysymyksen ratkaisemiseksi. Tässä viitataan EUn perusperiaatteisiin, eikä tässä salissa varmastikaan ole ketään, joka vastustaisi näitä. Haluamme ratkaista Kyproskysymyksen näiden periaatteiden mukaisesti, eikä varmasti kukaan kyseenalaista sitä, että Kyproksen ja Turkin täytyy tunnustaa samat kriteerit kuin muiden EU-jäsenvaltioiden oikeus asioiden valiokunnan täytyy tarkastella oikeus perustaa uudelleen koskien Kyproksen pohjoista osaa. Täällä on puhuttu vuonna 2004 uudelleen yhdistymisestä eikä mistään lopullisesta jaosta. Omen Räytenin mietintö on nyt pohjana meidän työllemme, kun käsittelemme Kypros-kysymystä ja Turkin demokratisoitumista. Kiitos. Vielä viimeinen Lambsdorffin puheenvuoro. Organisation unserer Arbeit hier. Kysymys työmme järjestämisestä. Olemme roittaneet tehneet mietinnön ja, ja ryhmät nimittävät varjoesittelijät. Minäkin olen yksi niistä. Minusta olisi hyvä, jos varjoesittelijät, jotka ovat tekemisissä Turkin mietinnön kanssa, saisivat enemmän puheaikaa kuin muut kollegat, jotka, joiden puheita tietenkin arvostetaan, mutta meidän pitäisi olla selvillä siitä, että meillä ei ole Kypros-mietintö eikä mikään mietintö, jolla ratkaistaan Kypros-kysymys. Ymmärrän tietenkin sen, että tämä Kypros-asia on lähellä meitä, mutta haluaisin sanoa turkilaisille ystävillemme, että ne voivat luottaa siihen, että, että että, että tämä on Turkki-mietintö eikä Kypros-mietintö. Olisin kiitollinen siitä, jos tämä näkyisi seuraavassa keskustelussa, kun puhutaan puheajan jyvittämisestä. <clears throat> la... Hyvä. Nyt kuulemme Krista Filorita, joka on laajentumisen pääosastolta. Kuuntelemme teitä hyvin tarkkaan. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Haluaisin vain sanoa, että tässä vaiheessa mietintö on vielä hyvin tarkkaavaisen tutkimuksen kohteena, erityisesti komissiossa. Rajoittuisinkin vain alkuhuomautuksiini kriteer- poliittisista kriteereistä tässä mietinnössä jotta heti aluksi voisin ilmaista erittäin myönteisen arvioinnin, joka komissiossa on Rouva Omenroitteni mietinnöstä, joka nimenomaan poliittista kriteeriä koskevassa osiossa eh, heijastaa tilannetta, joka tällä hetkellä Turkissa vallitsee. Hänen eh, johtopäätöksensä vahvistavat suurelta osalta sen, mitä komissio omassa selonteossaan, joka vuosittain julkaistaan ja nyt julkaistiin eh, marraskuun 9. päivä, sanoo. Vain yksi kohta, johon haluaisin kiinnittää huomiotanne, eh, Tämä koskee ilmaisua, jossa puhutaan yhteistyöstä, eh, yhteistyöstä terrorismia vastaan. Haluaisin muistuttaa, että nimenomaan Turkki viime aikoina on pyytänyt yhteistyötä Euroopan unionilta Eh, sellaisenaan kuin teksti nyt on muotoiltu mietinnössänne, eh, voisi antaa ajatella, että me me implisiittisesti arvostelisimme eh, Turkkia siitä, että se ei ole ollut kyllin yhteistyöhalukas tässä kysymyksessä. Mahdollisesti tekstiä tässä täsmällisessä kohdassa voisi vielä tasapainottaa. Bene, perfetto. A questo... Erinomaista. Nyt voimme antaakin sitten loppupuheenvuoron Omen Rautenille. Kiitos. Aivan tähän loppuun haluan kiittää kaikkia näistä ystävällisistä sanoista mietinnöstä, niin olen hyvin kiitollinen tästä. Ja ehkä voisin sanoa myös, että tämä näkyy sitten tarkistusten määrässä. Lähden liikkeelle siitä, mitä Obiol sanoi. Tiedätte, että tässä talossa on usein eri mielipiteitä Turkin liittymistä kohtaan. Toivottavasti tänä vuonna voimme pitää kiinni siitä, että tämä tehdään selväksi johdantoosan kappaleissa. Eli tuomme esiin suhtautumisemme Turkin mahdollisen liittymiseen. Voisimme ehkä säilyttää muotoilun entisellään, koska näin syntyy jatkuvuutta. En halua tässä astua kenenkään varpaille. Ja jos polarisoimme keskustelua entisestään, siitä ei ole hyötyä Euroopalle eikä Turkille. Eli tätä pitäisi välttää. Halusin sanoa tämän Obiolsille. Sitten varjo, esittelijä Howitz. Hän toi esiin eri kohtia, joihin hän haluaisi muutoksia. Ensinnäkin kilpailuluku. Tässä on kyse monista kapaista. Filori voi ehkä kertoa tästä lisää. meidän tulisi saada tarvittavat asiakirjat tästä. Kilpailussa luvun edistyminen ei riipu EU-sta. Turkki ei ole vielä kyllin pitkällä. Ja Howitt puhui myös muista kysymyksistä. En ole ottanut tähän tai en ole henkilökohtaisesti laskenut kunniamurhien määrää, mutta käytän tiettyjä tilastoja hyväkseni, eli komission kertomusta. Ja toivottavasti tätä nyt ei tässä syrjäytetä. Ja sitten ehdotus ulkopolitiikasta on valitettavaa tässä muutettaisiin sanamuotoa deplore, eikä sanottaisi regret, eli tämä hieman laimentaisi tätä muotoilua. Eli toteaisimme, että on hienoa, että Turkki on viime vuosina pyrkinyt harjoittamaan todellista ulkopolitiikkaa, mutta toisaalta pahoittelemme sitä, että on tapahtunut etääntymistä Euroopasta. Ja toivottavasti myös korkea edustaja voi tehdä tässä jotakin. Muistakaa esimerkiksi Iran päätöslauselma. YK turvallisuusneuvosto ei sitä tukenut ja se oli hyvin valitettavaa. Ja muotoilin tämän tällä tavoin. Sitten Alexander Lambsdorff. Minäkään en ole tyytyväinen siihen, että 10 prosentin kynnykseen ei ole puututtu. Ja pyrinkin liikuttamaan Turkkia tässä asiassa. Ja tässä täytyy muistaa kuitenkin myös se, että AKP, eli Erdoganin puolueen lisäksi myös suurin oppositiopuolue on kiinnostunut puuttumaan tai on kiinnostunut tästä 10 prosentin kynnyksestä. Se hyödyttää suuria puolueita. Ja sitten lehdistön vapaus. Olemme käyneet hiljattain keskusteluja tästä aiheesta. Ja toivon, että asia on käsitelty teitä tyydyttävällä tavalla. Sitten Flotre. Hän esitti jotakin huomioita joita myös Alexander toi esiin. Kypros. Todeta, tode, totean, että läsnä on paljon kyproslaisia kollegoita. Tämä on hyvä asia. Tunnen heidät hyvin ja arvostan heitä. Mutta haluaisin myös kiinnittää heidän huomionsa siihen, että kirjoitan tässä mietinnössäni Turkista. Jos Kyproksen ongelma on määrä ratkaista, niin silloin Turkkia täytyy tässä tukea. Ja molempien Kyproksen osien täytyy yhdessä pyrkiä ratkaisuun. Tämän olen henkilökohtaisesti sanonut. Eikä tämä päde pelkästään siis Kypros-kysymykseen, vaan myös muihin lukuihin joista on puhuttu jo aikaisemmin. Eli näitä asioita toistellaan ja näihin tehdään lisäyksiä joka vuosi. Ja jos näin jatketaan, niin ja toivottavasti parin vuoden päästä ongelma on ratkaistu, mutta ei tällainen lähestymistapa välttämättä helpota ongelman käsittelyä. Flotre, jos te jätätte tarkistuksia ja Obios ja Howitz. Haluaisivat ottaa tästä joukkojen pois viemisen pois ja haluavat terävöittää esimerkiksi Famagusta kysymystä, niin silloin mietintö kyllä mutkistuu. Ja tästä syntyy verisiä keskusteluja, koska näkemykset ovat hyvin erilaisia joten vetoan nyt todella teihin kaikkiin, jotta hyväksyisitte tältä osin ehdottamani tekstin. Tilanne on jo kyllin arkaluontoinen tällaisena kuin se on. Sitten kadonneet henkilöt ja pääsy sotilasalueille. Tähän puututaan joka mietinnössä. Toivottavasti teille sopii se, mitä tässä jo on. Älkää jättäkö tarkistuksia enää tätä koskien. Näin. Tässä tekstissä tuodaan esiin kaikki tarpeellinen ja tässä viitataan sairaala käytyihin neuvotteluihin. Toivottavasti pian syntyy tulosta. Minun piti tämä sanoa, puheenjohtaja. En halua, että käy niin kuin viime vuonna ja lähdemme pitkiin pitkiin keskusteluihin, vaan toivoisin, että mietintö saisi tuen taakseen. Sitten Herminen, Hermine Boskurt. Itse en puuttunut tähän mainitsemaan kysymykseen, koska Uskon, että tämä ei ole eurooppalainen kysymys. Sitten viisumikysymys. Ehkä tässä meidän täytyy kääntyä komission puoleen. Eihän tämä ole mikään sinänsä eurooppalainen ongelma, vaan pikemminkin kahden välinen ongelma. Sitten opetus ja muut kysymykset. Toivottavasti olitte tyytyväinen mietintöni, mietintöni tähän osaan. Sitten Kovacev, hän ei olekaan enää paikalla. Hän tuki Nabukko-hanketta. Eh, en nyt aivan tarkkaan ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, mutta minusta tähän näyttäisi liittyvän jotakin ongelmia. Sitten Breppels kurdikysymyksestä. Turkki syyttää meitä jatkuvasti siitä, että EU tukisi PKKta. Sehän on terroristijärjestö, enkä minä ainakaan sitä halua tukea. Turkissa selvästi käydään jo keskusteluja kurdien kanssa, mutta en tiedä, pitäisikö tähän kysymykseen puuttua tässä tekstissä tämän lähemmin. Sitten Anna Gomes, kiitos tuesta. Lahjonta, lahjottavuus. Olen oikeastaan aina käsitellyt niitä, mutta nyt tällä kertaa en ole tähän puuttunut. Kaikkea ei voi toistaa joka kerta, mutta jos se on sinusta välttämätöntä, niin voimme ehkä pohtia asiaa. Sitten siihen, mitä komissio Flori sanoi luvusta tai kohdasta 20. Siihen, siinä on virhe. Kehotetaan Turkia ja myös Eurooppaa tehostamaan terrorismin torjuntaa ja yhteistyötä tällä alalla. Tämä on muotoilu. Toivottavasti vastasin nyt mahdollisimman hyvin kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Niin kuten jo sanoin, tarkistusten jättämistä lykättiin nyt viikolla. Toistan siis vielä, että määräaika on 18. tammikuuta kello 12 ja muut päivämäärät pysyvät muuttumattomina, mitä tulee äänestyksiin täysistunnossa ja valiokunnassa. Ja nyt sitten voimme siirtyä tämän päivän viimeiseen esityslistan kohtaan joka koskee päätöslauselmaesitystä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemistä. Ja Turkmenistanin kanssa tehtävä kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Nikolai. Înțeleg că timpul nu ne permite să avem o abordare exhaustivă. Kiitoksia. Me emme siis voi käsitellä täysin tyhjentävästi tätä mietintöä parlamentin toisessa käsittelyssä. Voinko jatkaa? Niin, vaikka täällä onkin hieman hälyä, niin kyllä mikrofonin avulla kuulemme teitä. Jatkakaa vain. Niin sanoin, että vaikka täällä onkin hieman hälyä, niin kuulemme kyllä, mitä sanotte. Jatkakaa vain. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan siis aluksi kiittää varjoesittelijä yhteistyöstä tämän mietinnön yhteydessä. Meillä oli viimeksi kokous aivan vähän aikaa sitten ja pääsimme Eh, yksimielisyyteen 13 eh, kompromissimuutosehdotuksesta ja teknisistä eh, ehdotuksista, jotka olivat varsin tervetulleita. Yksi täsmennys. Kyseinen mietintö lähestyy paljon kriittisemmin aihettaan kuin ensimmäisessä muotoilussaan. Tässä on myös optimistinen näkökohta siihen nähden, miten sopimus saatetaan loppuun loppuun. Yhteistyö Turkmenistanin kanssa on asia, jossa strategiamme on muutettava. 12 vuoden ajan se on ainoastaan ähm, epäonnistunut ja Turkmenistan on joutunut täysin eroon äh, kansainväliseltä äh, näyttämöltä. Haluaisin äh, vielä korostaa yhteistyön merkitystä meille, jotka olemme pystyneet luomaan valvontamekanismeja, jotka koskevat kyseistä sopimusta – ja äh, Lissabonin sopimuksen äh, voimaan äh, tulo on ollut tässä myös osallisena. Meidän osuutemme voisi kuitenkin olla aktiivisempi. Viittaisin useisiin tekemimme sopimuksiin, joissa komission ja neuvoston edustajat ovat olleet mukana, samoin kuin parlamentin edustajat. On myös olemassa seurantamekanismi, jonka eurooppalaisten ulkoisten palveluiden korkea edustaja on eh, tavallaan hallinnoinut. Mielestämme eh, parlamentti voisikin näin ollen olla paljon aktiivisempi kuin se on ollut. Vielä toinen täsmennys. Tämän mietinnön ansiosta voimme ajatella eh, yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Turkmenin, Turkmenistanin parlamentin välillä. Ja tuntuukin, että parlamentaarisessa yhteydessä kaikkein rakentavin lähestymistapa olisi se, että Turkmenistanin parlamentti, jota johtaa puheenjohtajana nainen, olisi aktiivinen osapuoli. Viime viikolla meillä oli kokous, jossa käsittelimme koko keski aasiaa ja kollegat myönsivät, että me tarvitsemme todellakin yhteistyösopimuksen, kumppanuussopimuksen. Tämä on välttämätön kehys meidän yhteistyöllemme, mutta myös sille, että ihmisoikeudet ovat voimassa. Meillähän on väliaikainen sopimus, joka koskee ainoastaan kauppayhteistyötä. yhteistyötä ja korostan vielä, että ainoastaan kun saamme uuden sopimuksen, voimme olla enemmän mukana Turkmenistanin elämässä, ei ainoastaan ihmisoikeuskysymyksissä, vaan myös teknisessä yhteistyössä. Vielä yhteenveto. Aika rientää. Aika on vähän. Toivomme, että 26. tammikuuta, joka on jo hyvinkin pian, äänestys olisi myönteinen. Tällä tavoin olisimme voineet jo muuttaa lähestymistapaamme kansainvälisessä toiminnassa, erityisesti koskien ihmisoikeuskysymystä. Passiivisesta arvostelusta siirtyisimme täten paljon myönteisempään toimintaan, jossa olisimme suhteessa eri maihin, nimenomaan Turkmenistanin kanssa tämänhetkisessä tilanteessa. Strateginen voima, joka meillä voi olla, ja se seikka, että Turkmenistan voisi olla kestävä taloudellinen kumppani, ovat kaksi tekijää, joita Euroopan parlamentin on lakkaamatta korostettava. Kiitos. Nyt Peterle saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Lepo, gospod predsednik, e, nikaj veliko dodat k temu, kari poveda. povedal. Ne, puheenjohtaja, en oikeastaan tässä mitään enempää ole lisättävää. Olen hyvin iloinen siitä, että kollegat ovat tehneet tarkistuksia ja olemme onnistuneet tällä tavalla täydentämään tätä tekstiä jotta, ja myös siivoamaan sitä sillä tavalla, että ei ole päällekkäyksiä eikä toistoa. On hyvä, että jatkamme tällä linjalla huolimatta näistä virheistä ja huolimatta näistä eroista. Me haluamme saada tällä tavalla perustan sille, että näissä puitteissa – voimme in, tehdä, integroida sen, tai tehdä sen, mitä Turkmenistassa on välttämätöntä. Kiitos. Jill Nielsen, seuraavaksi kaksi minuuttia. Merci. Euh, Kiitoksia. Hyvät kollegat, Tulevina kuukausina minun on työstettävä mietintö Keski-Aasiasta ja todella luotan siihen, että kaikissa näissä viidessä maissa, joihin Turkmenistan kuuluu, ihmisoikeudet tulevat kehittymään – Eniten minua huolestuttaa Turkmenistanin osalta tänään se, että puhutaan edistyksestä ja kuitenkin äh, haluaisin vain äh, huomauttaa kahdesta kirjeestä, kertoa kahdesta kirjeestä, joka on äh, toiselta Etyin pääsihteerin kirjeestä ja toinen avoin kirje, jossa 19 ihmisoikeusaktivistia kirjoittavat, että nämä vapaat kansalaisjärjestöt eivät voineet päästä Astanaan, Kazakstaniin, jossa huippukokouksen aikana pidettiin yhtä aikaa vapaiden kansalaisjärjestöjen kokous. Niitä uhattiin Turkmenistanissa, samoin kuin Kazakstanista Kyseiset henkilöt eivät päässeet paikalle, heitä uhattiin fyysisesti. Hyvinkin vakavia ja levottomuutta herättäviä asioita tapahtui. Tässä kirjeessä, jonka haluan toimittaa teille siinä tapauksessa, että ette ole sitä vielä saaneet, todetaan yleisestä ilmapiiristä Turkmenistanista viime vuonna. Viime vuosi oli näiden vapaiden kansalaisjärjestöjen mukaan kaikkein sortavin, kaikkein hirvittävin vuosi. Vuosi, jollaista ei vielä ole tunnettu, mitä tulee ihmisoikeuksiin loikkeuksiin loukkauksiin. Voitte lukea tässä kirjeessä ihmisten todistuksia ja erilaisia eh, kertomuksia niistä vaikutuksista, mitä tällä toiminnalla on ollut. Turkmenistassa tilanne ihmisoikeuksien osalta ei todellakaan ole parantunut. Grazie. Kiitos. Nyt Pasku, varapuheenjohtaja, kaksi minuuttia. Kyllä. Kiitoksia. Olen olen täällä, puhun edustaja Shibisin puolesta, joka on varjoesittelimme. Hän pyysi lukemaan seuraavan lausuman, joka on meidän ryhmämme kanta ja kuuluu seuraavasti. Meidän täytyy kohdata tämä vanha dilemma, kun laitetaan muodolliset yhteistyön puitteet – tällaisille yhteiskunnille, jotka eivät ole pystyneet luomaan demokraattisia standardeja. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että voimme vaikuttaa ehkä myönteisesti niiden sisäisiin tilanteen. Ja tässä, näissä valtioissa on ollut huomattavia puutteita. Me olemme nähneet jonkin verran edistystä suhteessa ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiakin on vaalittu tässä, jo, että tämä, tällaisessa mahdollisessa on vaikea tulkita sanoa puheenjohtaja. Kuitenkin tilanne on kaukana täydellisestä ja paljon enemmän pitäisi tehdä eh, tämän eh, ongelman hoitamiseksi. Kompromissitarkistukset, joita on valmisteltu ja joista on puhuttu tällä viikolla, ovat sopusoinnussa meidän ryhmämme kannan kanssa, ja, joka liittyy sopimuksen tekemisen kanssa – se, että tämä kumppanissa yhteistyösopimus tehtäisiin, se, on, se pitäisi olla ehdollinen siinä pitää painottaa mahdollisuutta jäädyttää sopimus Turkmenistanin kanssa, jos se, jos se ei pysty uh, sito, täyttämään ihmisoikeussitoumuksiaan. Meidän ryhmämme tukee kaikkia kompromissitarkistuksia. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, onorevole Pascu, onorevole. Kiitos. Nyt Hautala, kaksi minuuttia. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää oikein hyvästä yhteistyöstä. Todella tässä on, tässä on äh, perehdytty tämän kumppanisyhteistyösopimuksen vaikutuksen ihmisoikeuksiin. Monet tarkistuksista, kompromissitarkistukset ovat erinomaisia. Aivan erityisesti meidän täytyy keskittyä uuteen seurantamekanismiin, äh, jossa parlamentti on mukana. Ja tästä, tästähän puhutaan kompromissitarkistuksessa mutta on niin ikään totta, mitä kollegat ovat sanoneet, aivan erityisesti Rova niin viesti on tärkeää muistaa, että tämä hallinto edelleenkin on yksi alistavimmista maailmassa. Ja meidän täytyy ottaa vakavasti meidän oikeutemme suostua tähän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on kunnolliset mekanismit seurata sitä, että sitoumuksista pidetään kiinni, kiinni erityisesti ihmisoikeusasioissa. Tässä tilanteessa täytyy sanoa, että on hyvin vaikea äh, tehdä tämä johtopäätös näin. Ja on hyvin vaikeaa hyvällä omalla tunnolla ja hyvässä uskossa sanoa kyllä tälle kumppanisyhteistyösopimukselle. Siksi ilmeisestikin monet eri ryhmien kollegat ovat vähän epävarmoja, pitäisikö tähän ryhtyä vai ei. Tässä tilanteessa vihreät näkevät, että olisi paikallaan jättää päätös tehtäväksi vuoden päästä, jotta voisimme odottaa näitä kunnollisia signaaleita, joita me tarvitsemme Turkmenistanista siitä, että ne todellakin tekevät työtä tämän eteen, että, että, että tämä aika surkea ihmisoikeustilanne saataisiin kuntoon palaan tähän seurantamekanismiin, koska se näyttää kiinnostavalta uudistukselta. Ja minä toitan, toistan, että se voisi olla avain tämän ovo, ongelmaoven avaamiseen. Ja kuitenkin tilanne on epämääräinen. Se, mitä meidän täytyy nähdä, on se, että voitaisiin lujittaa tilannetta niin, että parlamentti todellakin saisi takeet siitä, että kumppanisyhteistyösopimus parantaa ihmisoikeustilannetta, eikä jätä sitä ennalleen. Niinpä haluankin esittää, että sanamuoto kompromississa A2, joka koskee Euroopan parlamentin seurantaa tästä että tätä seuran, parlamentin seurantamekanismia voitaisiin vahvistaa. Puhemies, puheenjohtaja halusi kysyä komissiolta. Meillä oli aika outo havainto, nimittäin tämä komission ehdotus tuli 1999 tästä sopimuksesta tästä puuttuu, kuitenkin artiklasta yksi puuttuu sellainen pätkä, joka liittyy kansalaisyhteiskuntaan ja oikeusjärjestykseen tässä turvissa. Miksi tämä pätkä puuttuu nyt tästä viimeisimmästä tekstistä? Voisiko komissio vastata tähän? Kiitos. Sitten Grzyb, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Chciałbym przede wszystkim podziękować pani poseł. Niin. Rouva esittelijä. Kaikki ovat esittäneet muutosehdotuksiaan. Kiitän teitä kaikkia. Tässä meidän huomiotamme kiinnitetään ennen kaikkea ihmisoikeuksiin mutta siinä ei oteta huomioon Euroopan parlamentin aikaisempia kantoja. Meidän pitäisi pyrkiä suurempaan objektiivisuuteen. Kyse ei tarkoita sitä, että heittäisimme Jumalan tuomion Turkmenistanin niskaan, vaan siitä, että tämä maa on jo edistynyt tietyissä suhteissa. Jotkut edistymisaskelet ovat Eh, tosin vain virtuaalisia. Meidän täytyy pystyä säilyttämään se linja, jonka Euroopan parlamentti on eh, hahmotellut aikaisemmissa päätöslauselmissaan. Eh, ei niinkään ryhtyä niitä muotoilemaan uudelleen. Meidän täytyisi toteuttaa tehokas valvontamekanismi, mutta meillä täytyisi olla koko ajan oikeus avata uusia mahdollisuuksia, joita mahdollisesti uudesta sopimuksesta voisi koitua. Sen toteuttaminen voitaisiin myös siirtää, jollei jos maassa havaittaisiin todella räikeitä ihmisoikeusloukkauksia. Meidän täytyisi kuitenkin eh, pyrkiä todelliseen tehokkuuteen, koska olemme parlamentin jäseniä. Eh, tästä mietinnöstä lähtien ja eh, muista teksteistä päättelen, että tekstin muutosehdotukset vastaavat suurimmassa osassa meidän kaikkien toiveitamme, omianikin. Kiitos vielä lopuksi Gomes kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin yksi niistä, jotka, joka teki tarkistuksia. Ja olen iloinen lukeessani tämän kompromissin, mutta olisin iloinen lukeessani näitä kompromisseja, mutta en ole nähnyt niitä. Ja olisi hyvä, että ne jaettaisiin, nämä kompromissit jaettaisiin ainakin niille jäsenille, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat olleet mukana tässä työssä Minusta olisi hyvä, jos esittelijä ja avariesittelijät jakaisivat nämä kompromissiesitykset minulle kollegoille. Ja yhdyn niihin puheenvuoroihin, mitä aikaisemmin sanottiin, jossa puhuttiin tästä, kuten Kils Nielsen, Kils Nielsen puhui näistä äskettäisistä Öö, kansainvälisten, kansallis, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen vaikeuksista. Gomes. Kiitos. Keskustelun päättää komissio. Hierovan Nikes, olkaa hyvä. Della Commissione. Komissiosta siis. Many thanks uh, for letting... Kiitoksia siitä, että saan esittää muutaman kommentin. Oikeastaan en ole nähnyt tätä tätä kompromissitekstiä ja näin ollen minun on aika vaikea kommentoida niitä, kun me puhumme. Muistelen, että me ehdotamme eh, kolmea eri, eh, erilaista seuranta ihmisoikeusasioissa. On vertaisarvio tai sitten vuosittainen arvio tai sitten seurantamekanismi komission kannalta meillä ei ole mitään ongelmia tämän vuosittaisten, vuosittaisten katsausten kanssa. Me olemme toistaneet tämän tässäkin valiokunnassa ja ihmisoikeuskomiteassa valiokunnassa ja me olemme avoimia tällaiseen vuosittaiseen tarkasteluun, jolloin voimme esittää teille käsityksen ihmisoikeusasioista ja demokratiakehitystilanteesta. Ja siellä ollaan kaukana tyydyttävästä tilanteesta, kun me puhumme seurantamekanismista. mekanismista ensinnäkin haluaisin tutustua tekstiin, koska joko me lähdemme klassiseen harjoitukseen, joka tarkoittaa ihmisoikeusraportoinnin täyttä toimivuutta, jota me valmistelemme vuosittaisesta pohjalta, ja voisimme kuvitella vähän yksityiskohtaisempaa selvitystä ihmisoikeusasiasta, jos niin toivotte, siinä ei mitään ongelmaa, tai voidaan puhua myös uusista mekanismeista, ja uskon, että meidän täytyy mennä pidemmälle ja katsoa, mitä tämä tarkoittaa. Erityisesti jos Rove Nikolai haluaa syventää tätä, nimittäin jos puhumme uudesta välineestä, silloin meillä on varauma, koska meidän täytyy tarkistaa, että onko tämä vielä toimielinten välisen yhteistyömekanismin puitteissa, kun, sen kun meillä on Lissabonin sopimus takanamme. Mutta tämän kun teksti ei ole edessä, niin edessä niin on vaikea esittää lopullista kantaa. Paljon kiitos. Grazie, dottoressa Nikese. Kiitos, tohtori Nikese. Nyt aivan viimeinen puheenvuoro esittelijälle. Täällä on vielä puheen vuoropyyntö. 30 sekuntia hautala. Pakat. No, no, scusi, eh, scusi. Anteeksi, anteeksi. Aivan viimeinen puheenvuoro. Puheenjohtaja, olisin halunnut, että komissio vastaisi minun kysymykseni, koska se on oleellinen asia, että tässä on ollut hyvin vaikea saada käsinsä tätä tekstiä, josta puhutaan minusta. Siinä, ja siinä me olemme keskustelleet tästä. Haluaisin vastauksen tähän, mitä minä äsken kysyin komissiolta. Eh, si vuole completare Jos komissio niin toivoo, niin se voi nyt lisätä vielä täsmällisesti tähän Hautalan kysymykseen vastauksen. Olkaa hyvä, Nikis. Uh, thank you. Kiitos. No, ensinnäkin tämä teksti, josta me keskustelemme, se on allekirjoitettu. Sitä neuvoteltu ja se on allekirjoitettu. Emme puhu mistään asiakirjassa, jota voitaisiin oikaista, jos siellä on elementtejä, jotka... Me olemme keskustelleet tässä jossain vaiheessa, jos on sellaisia mitä tekstiä ei löydy teksteissä, silloin pitää puhua sen henkilön kanssa, joka vastasi neuvottelusta 12 vuotta sitten. Minä voin selvittää tämän, mutta teksti on yksi, josta, josta on neuvoteltu ja joka on allekirjoitettu jäsenvaltioiden ja parlamentin toimesta ja, ja neuvostotoimesta. Hyvä. Nyt esittelijä Nikola loppupuheenvuoro. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ymmärrän vallan hyvin huolenaiheet, joita kollegat täällä ovat esittäneet. Olen aivan yhtä mieltä heidän kanssaan. Kuitenkin olemme varmasti tässä tilanteessa, joka merkitsee poliittista vaihtoehtoa. Mietinnössä olemme nähneet kaikki mekanismit, jotka koskevat seurantaa, todentamista ja niin edelleen, joita parlamentti voi käyttää. Olen kuitenkin samalla pahoillani, kun näen, että muutosehdotuksia ei ole toimitettu kaikille kollegoille. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos sopimuksen hyväksymistä lykätään, lama jatkuisi entisestään näillä aloilla. Kysymykset eivät edistyisi. Mielestäni tällä tavoin emme saisi rakentavaa lähestymistapaa tälle alueelle. Totta kai voimme soveltaa sanktioita, Äh, korkealta eurooppalaisten arvojen kukkulaltamme täältä parlamentista, mutta näillä sanktioilla olisi seurauksena ainoastaan se, että ne pahentaisivat tilannetta. Ne eivät parantaisi sitä. Äh, mitä tulee kirjeeseen, äh, jonka vapaat kansalaisjärjestöt ovat lähettäneet, tiedän kyllä, mistä on kyse. Kyse on tilanteesta Kazakstanista, ei Turkmenistanista, ja tiedämme varmuudella ainoastaan sen, henkilöstö, henkilökohtaisesti minähän olen juristi, että pidättäydyn yksipuolista lausunnoista. Haluan eh, tarkastaa asiat ja eh, olenkin ne tarkastanut. Eh, tämä osoittaa, että Kazakstan ei antanut näille vapaille kansalaisjärjestöille viisumia. Eh, miksi, missä oloissa? Tästä en tiedä mitään, enkä halua eh, ryhtyä antamaan julkilausumia, jotka olisivat vain sattumanvaraisia. Se ei olisi oikein viisasta, niin kauan kuin minulla ei ole perusteita sanoilleni. Rouva Hautala, valitettavasti viime kokouksessa varjoesittelijät vaativat tätä muotoilua. Mahdollisesti ette selkeästi selkeästi sanonut heille, mitä näiltä muutosehdotuksilta haluatte. Asiat eivät siis kuluneet, sujuneet niin kuin te olisitte halunneet. Joka tapauksessa olette saanut keskustella tästä haluan mieluummin kuitenkin rakentavaa keskustelua kuin toisen sävyistä. Haluaisin vielä korostaa, että mekanismi, jota me ehdotamme, on Lissabonin sopimuksen mukainen mekanismi, tämä vielä ehdin tarkistaa, ja sen avulla me voimme muuttaa sitä jyrkkää kantaa, joka meillä tähän mennessä on ollut. Se mahdollistaa sen, että olemme aktiivisempia niillä alueilla, joissa meidän panoksemme voi olla viemässä eteenpäin demokratisoitumistaistelua kyseisellä alueella. Kiitoksia esittelijä Nikolaille. Aikataulusta Oikeastaan jo, tai no, en kertonutkaan vielä, no, oh, mutta meinasin kertoa. No, kummastakin mietinnöstä äänestetään valiokunnassa 25. 26. tammikuuta ja täysistunnossa sitten ensimmäinen maaliskuuta. Tilanne kuitenkin hieman vaihtelee näiden kahden mietinnön osalta. Meillä on ensinnäkin tämä poliittinen päätöslauselma, ja mitään äänestykseen liittyviä varaumia tässä ei ole ollut, vaikka huolenaiheita ja kriittisiä huomioita asiasta onkin esitetty. Mutta sitten tästä sopimuksesta ja siihen liittyvästä äänestyksestä esittelijä haluaa äänestyttää sitä ja kunnioitamme häntä, mutta sen perusteella mitä olen tällä nyt kuullut, en ole varma siitä, onko suurin osa kollegoista valmis allekirjoittamaan tämän. Eli jos esittelijä todella niin toivoo, niin silloin tämä saatetaan äänestettäväksi, mutta ehdottaisin kuitenkin, että tätä käsiteltäisiin vielä kollegoiden kanssa niin, että ehkä löydettäisiin jokin ratkaisu tai pieniä muutoksia – joiden avulla mietintö voitaisiin sitten helpommin hyväksyä, koska muuten tässä ei toimittaisi tavanomaisen käytännön mukaisesti ja äänestystulos olisi varmasti kielteinen. Nyt voimme päättää työmme tähän. Tapaamme ulkoisen valiokunnassa joulun jälkeen 13. tammikuuta. Ja ehkä nyt tapaammekin vielä tässä ennen joululomaa, mutta emme virallisesti ainakaan, niin toivotan teille mukavaa lomaa ja tavataan Strasbourgissa ensi viikolla ja sitten valiokunnassa ensi vuonna. Kiitoksia. Kokous päättyy.